mietintöön. Siinä aiheena on miehittämättöminä ilmaluksina tunnetujen etäohjattujen ilmalusjärjestelmien turvallisesta käytöstä siviilimailun alalla tehty mietintö. Esitteli, olkaa hyvä. Okay, thank Hyvät kollegat, olemme siirtyneet jo seuraavaan keskusteluun. Um, Siellä jo huudeltiin. Kiitos puhemies, hyvät kollegat. Pienet radio-ohjatut lentokoneet ovat olleet ilmoissa harrastajien toimesta jo vuosikymmeniä. Vuonna 1935 brittilaivasto käytti näitä harjoituksessaan. 15 vuoden aikana olemme nähneet näiden järjestelmien käytön lihän, lisääntymisen Teknologia on kehitetty lähinnä sotilasalan käyttöön, mutta nyt se on siirtymässä myös kaupalliselle alalle. Näin teknologinen ja lainsäädännön raja tulee jo vastaan. Kun tunnustamme nopean kehityksen näillä markkinoilla ja sen, että täytyy huomioida myös CESAR ja Horisontti 2020 ja sisällyttää nämä uudet alukset näihin järjestelmiin kasvualalla on valtavaa käyttäjien ja valmistajien osalta. Näin ollen on välttämätöntä, että pidämme kiinni maailmanlaajuisista äh, standardeista ja korkeasta tasosta. Eurooppa on johdossa tällä alalla. Äh, meillä on yli 2000 operaattoria. Yli 600 toimijaa Isossa Britanniassa tarjoaa palvelujaan tällä alalla. On käynyt niin, että näistä koneista on tullut äh, entistä suositumpia verrattuna miehitettyihin aluksiin. Niillä valvotaan ma- maatiloja, maanteita, rautateitä. Niitä käytetään entistä enemmän myös humanitaarisissa tilanteissa, esimerkiksi metsäpalojen torjunnassa, maanjäristyksissä ja etsintätoimissa. Samanaikaisesti harrastuskäyttöön tarkoitetut koneet ovat yhä yleisempiä. Kaikki sidosryhmät tunnustavat tämän markkinan mahdollisuuden ja haluamme korostaa sitä, että Poliittisten puitteiden täytyy mahdollistaa kasvu, jotta voimme kilpailla globaalisti. Minun tehtävä esittelijänä on ollut löytää oikea suunta ja oikeat puitteet, jotta tätä teollisuuden alaa voidaan viedä eteenpäin seuraavaan vaiheeseen. Katson, että mietintö tällaisenaan vastaa keskeisiin kysymyksiin, joita meille tässä esitetään. Aiemmin tänä vuonna saatoin yhteen teollisuuden edustajia jäsenvaltioiden, siviili-ilmailun, ilmaliikenteen hallinnon edustajia, turvallisuusviranomaisten ja komission edustajia. Tunnustettiin laajasti osallistujien kesken, että puitteiden on oltava suhteellisten ja riskiperusteisten niin, että voimme mahdollistaa kasvun ja saman aikaan välttää tarpeettoman taakan alalle. Lainsäädännön on heijastettava globaalia yhteistyötä, jotta se voi stimuloida tutkimusta ja kehitystyötä. Olen järjestänyt myös Washingtonissa maaliskuussa rakentavan kokouksen. Siellä FAA ja liikenneministeri olivat edustettuina. Latvian puheenjohtajakaudella Riikassa meillä oli huippukokous. Sieltä saimme Riikan julkilausuman. Kienteis, tässä keskeisessä viestissä todettiin, että ilmailuala sitoutuisi tarjoamaan tälle alalle puitteet toimia vuoteen 2016 mennessä. Mielestäni me tarvitsemme eurooppalaiset ja globaalit säännöt alalle, joissa puhuttaisiin seuraaviin kysymyksiin. Ensinnäkin ilmakelpoisuus, lupamenettelyt, harraste ja ammattikäyttö, identiteetti, lentäjien koulutus, vakuutuskysymykset, vastuuvakuutus, yksityisyys, tietosuoja, niin sanottu geofencing ja lentokieltoalueet. Kun ajatellaan näitä miehittämättömiä lentoja ja aluksia, niin täytyy huomioida sekä EUn jäsenvaltiot, sen ulkopuoliset jäsenvaltiot ja myös ilmailuviranomaiset. Puhu, toimimme ICAon alaisuudessa. Sen tarkoitus on kehittää turvallisuusvaatimuksia silloin, kun kyse on lupamenettelyistä eh, ilmailussa näiden laitteiden osalta. Mielestäni eh, JARS on kehittämässä globaaleja turvallisuussääntöjä tälle alalle. Meidän on varmistettava, että tulevat EU-säännöt ovat yhteensopivat kansainvälisten järjestelyjen kanssa keskinäisen tunnustamisen pohjalta. Lopuksi puhemies haluaisin kiittää varjoesittelijöitä liikennevaliokunnasta heidän rakentavasta yhteistyöstään ja panoksestaan. Kiitän myös Liben kollegoita ja aivan erityisesti Patrick Cassidyä ECRstä. Hän on ollut minulle suunnattomana apuna. Uskon, että olemme tarttuneet mahdollisuuksiin, joita tämä ala tarjoaa työpaikkojen luomisessa ja teollisuuden kehittämisessä. Ja samanaikaisesti huolehdimme myös suuren yleisön edusta. Pyytäisin parlamentin tukea hankkeelle, jotta voimme välittää poliittisen viestin ja ilmaista, että olemme valmiita tälle uudelle mielenkiintoiselle askeleelle ilmailualalla. Kiitos. Merci. Madame Bulls. Kiitos. Edust- äh, komission edustaja Bulch, olkaa hyvä. Madam President and Puhemies, hyvät parlamentin jäsenet. Lennokit ja niihin liittyvä teknologia on muuttanut tapaamme toimia ja luonut pal- mahdollisuuksia uusille palveluille ja sovelluksille. Miehettämättömät ilma-alukset pystyvät tänä päivänä tekemään tehtäviä, joita ei voitu kuvitellakaan aikaisemmin tai jotka eivät ole taloudellisesti toimintakelpoisia miehitettyillä lennoilla. Turvallisuustarkastukset, maatalous, täsmätoimet, luonnonkatastrofien hallinnointi ja niin edelleen. Siviilikäyttöön tarkoitettu lainsäädäntö kehittyy nopeasti, teknologia kehittyy nopeasti ja tämä sektori tuo kasvua ja työpaikkoja Eurooppaan. Kaikki tunnustavat valtavan potentiaalin, jota lennäketeknologialla on, vaikka kansalaisilla on myös huolia koskien näitä operaatioita. Meillä onkin haasteena saada aikaan sellaiset säännöt, joilla päästään tasapainoon sen välillä, että yhtäältä edistetään tätä lupavaa teknologiaa ja toisaalta asianmukaisesti suojellaan kansalaisiamme. Olemme vakuuttuneita siitä, että ainoastaan yhteisten eurooppalaisten sääntöjen kautta voidaan luoda vahva pohja jotta voidaan investointeja edistää ja helpottaa eh, teknologian edistämistä samalla kun todellisesti suojellaan kaikkia kansalaisia. Tästä syystä komissio pitää erittäin hyvänä tukea, jonka se saa Fosterin mietinnöstä. Haluaisin kiittää esittelijä Fosteria hänen erittäin hyvästä työstään ja hänen ponnisteluistaan, joiden kautta eri poliittisten ryhmien näkemykset on saatu yhdennettyä tähän hyvin kattavaan mietintöön. Komissio on yhtä mieltä siitä, että saadaan aikaan harmonisointi selkeä eurooppalainen lainsäädäntökehys niin, että päästäisiin eroon tästä 150 kilon kynnyksestä eh, ja EU- ja kansallisten kompetenssien ongelmista. Meidän pitäisi olla samat säännöt painausta riippumatta kaikille näille lennokeille, mutta tämähän ei tarkoita sitä, että jokainen lennokkeoperaatio edellyttää raskasta sääntelyä. Komissio on yhtä mieltä mietinnön tutemuksen kanssa, että tarvitsemme keskitetyn lähestymistapan ja sellaiset turvallisuussäännöt, jotka ovat suhteessa kuhunkin toimeen. Tällaisia ajatuksia on jo kehitelty Euroopan lentoturvallisuusvirastossa ja, ja JARUS-ryhmässä, ilmailuviraston kansainvälisessä ryhmässä. Komissiolla on ollut aktiivinen rooli Yhdysvaltojen, Kanadan, Kiinan ja monien muiden ilmailuviranomaisten kanssa. Komissio on tukenut sitä, että turvallisuussäännökset voitaisiin täydentää kansalla sisäismarkkinoilla tai kansainvälisillä säännöillä niin, että kukin käyttäjä olisi tietoinen riskeistä tästä ilmoittava lehdykkä olisi laatikossa. Edelleen on tärkeää muistaa tämä, että et, lennättäjä näkee, näkee lennokkiinsa. Muissa tapauksessa riskit nousevat vahvasti ja siksi tämän tyyppiset toiminnat voisivat innovoiva, in, voisivat ed, antaa todella uutta tutkimusta, uutta, uusia innovointeja, Yleisö kuitenkin yleisön odotukset ovat tässä tärkeitä. Olemme yhtä mieltä siitä, että asianmukainen turvallisuus ja muun lainsäädännön täytäntöönpano, mukaan lukien yksityissuoja ja äh, henkilötietosuoja ovat keskeisiä. Myös turvallisuus, ympäristösuoja ja vastuuvelvollisuuskysymykset on, ovat tärkeitä. Komissio arvostaa suuresti tätä mietintöä, joka meidän vie asia siihen suuntaan, että näitä turvallisuussääntöjä saataisiin sovittua ja komissio tekee tätä työtä. Ilmailupaketissa lennokit ovat mukana ja toivomme, että pääsemme tämän asian parissa nopeasti eteenpäin tulevaisuudessa. Kiitoksia. Nyt Libyan-valiokunnasta edustaja Posto, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Hyvät kollegat. Miettimät ilma-alukset tulevat yhä tärkeämmäksi yhteiskunnassa sekä kaupallisesti että tärkeiden yhteiskuntapalvelujen toteuttamiseksi. Keskeinen soveltamisalue on ihmisten valvonta, usein ilman, että ihmiset tietävät itse tästä. Nykyään kuka tahansa voi ostaa miehittämättömän ilma-aluksen, jossa on kamera tai muuta varustelua, lainsäädäntö, joka koskee yksityisyyttä ja henkilötietoja, on jotakin, mitä täytyy kunnioittaa myös näillä markkinoilla, joilla myydään näitä ilma-aluksia, ja sitä ei voida koskaan asettaa kauppatavaraksi. Komission täytyy tutkia, mitä riskejä näiden äh, viehättömyyttömien ilma-alusten äh, markkinat merkitsevät näille perusoikeuksille. Ihmis- komission täytyy myöskin tehdä esitys sellaisesta lainsäädännöstä, johon kaikki voivat luottaa. Meidän täytyy katsoa, miten tiedustopalvelut käyttävät miehittämättömiä ilma-aluksia, ja meidän pitää varmistaa, etteivät nämä alukset ja näiden, tämä toiminta loukkaa meidän perustavanlaatuisia oikeuksiamme. Nyt ryhmät EPPstä. Edustaja Myselje, olkaa hyvä. Niin, puhemies, kiitos. Haluan kiittää totta kai edustaja Fosteria hänen esittelemästään mietinnöstä ja myös muita poliittisia ryhmästä hyvästä työstä. Tällä hetkellä Meillä ei ole minkäänlaista lainsäädäntöä Euroopassa eikä maailmanlaajuisesti. Meillä on myös Kiina ja Yhdysvallat tällä alalla, mutta niilläkään ei ole lainsäädäntöä. Nyt sitä ollaan laatimassa ja me eurooppalaiset olemme maailman johtoasemassa. Puolet yrityksistä tällä alalla on eurooppalaisia. Muistan, että tämä markkina on ainakin 80 miljoonaa. Jos me haluamme toimia johtajina, niin meillä on oltava lentosääntöjä maailmanlaajuisesti. Näin myös teknologiset standardit määritellään ja me voimme ottaa esimerkiksi, esimerkiksi GSM-säännöt matkapuhelinalalta. Sääntöjen on oltava totta kai hyviä. Eurooppalaisten on antava mahdollisuus innovoinnille yrityksissä ja saman aikaan taata väestön suojelu. Kaksi miljoonaa miehittämätöntä ilma-alusta on nyt myyty ja nolla kuolemantapausta. Miehi, mietinnössä on selkeitä vastauksia komissiolle. Yksityiselämä on suojeltava, mutta miehittämättömiä ilmaluksia on kehitettävä. Jos ne, niiden kehitys pysäytetään, niin käy niin kuin kameroille kävi aikoinaan. Kyseessä on selkeä innovointi. Me ennakoimme kehitystä ja tämä mietintö ei saa tuottaa meille pettymystä. Kiitos puolitoista minuuttia ST-ryhmästä. Edustaja Tsemke. Kiitos puheenvuorosta. Haluaisin voimakkaasti korostaa seuraavaa asiaa. Joka päivä me saamme yhä enemmän droneja, joita käytetään siviltarkoitukseen ja näitä liikkuu yhä enemmän meidän päidemme yläpuolella Euroopassa. Tästä voisi olla ehkä syytä iloita, mutta se osoittaa myös sen, että näemme hyvin merkittävää teknistä edistystä ja se merkitsee myös sitä, että nämä alukset ovat tulleet jäädäkseen, mutta tätä kehitystä ei seuraa asianmukainen oikeudellinen säätely. Monet jäsenvaltiot säätelevät tällaisten alusten käyttöä hyvin eri tavoin ja Poliittisen ryhmäni SDn mielipide on se, että tämä on alue, jossa Euroopan unionin viranomaisten tulisi toimia, koska tämä on alue, joka pitäisi säädellä EUn tasolla. Nimittäin tällaisten alusten siviilikäyttö ei rajoitu niin, että sitä tarjottaisiin vain kansallista rajojen sisäpuolella. Tässä on kaksi asiaa, jotka ovat tärkeitä. Näin täytyy toimia turvallisella tavalla ajatellen muuta ilmaliikennettä, ja meidän on varmistettava, että myöskin suojellaan yksityisyyttä asianmukaisesti. Rova Fosterin mietintö on minusta hyvin arvokas asiakirja, hyvin mielenkiintoinen asiakirja, ja siinä on otettu nämä kaksi näkökantaa hyvin asiallisesti, koska nämä kaksi aluetta, turvallisuus ja yksityisen suoja, ovat ne alueet, jotka on hyvin selkeästi esitelty, joten ryhmäni tulee toimimaan aktiivisesti tässä asiassa. Edustaja Tosinovski, yksi minuutti ECR. Vážená paní předsedající, vážená paní komisařko, drony představují další fenomén. Kiitoksia puhemies. Lennokit ovat taas yksi sellainen ilmiö, jossa teknologia on lainsäädäntö edellä. Meidän on koordinoitava Euroopan tasolla kriittinen infrastruktuuri, on sellainen ala, jolla on lennokkien operaatiota olisi vähän rajoitettava. Me tarvitsemme yksityinen suojaa kautta linjan. Olen iloinen siitä, että Foster on laatinut erittäin tasapainoisen lennokkimietinnön ja antanut sen parlamentaariseen keskusteluun. On aivan selvää, että tällä mietinnöllä ei mitenkään ennakoida tulevaa lainsäädäntöä. Tämä on erittäin asianmukainen lähestymistapa ja arvostan sitä edustaja Foster. Kuitenkaan en haluaisi, että liikaa rajoitettaisiin lennokkien käyttöä, erityisesti kun ajatellaan virkistyskäyttöön tarkoitettuja lennokkeja tai tulevaisuussovelluksia. Edustaja Van Miltenburg, olkaa hyvä. Ik wil op de allereerste plaats eh, de rapporteur mevrouw Foster Puhemies, haluan alkuun kiittää esittelijä Fosteria hänen tekemästään työstä. Sanoisin, että hienoa työtä, tai oikeastaan hienosti lennätetty aiheeseen sopivasti kun ajattelemme miehittämättömiä ilma-aluksia, niin tälle alalle me tarvitsemme takeita. Sen takia sääntelyä on saatava nopeasti, mahdollisimman nopeasti. Kokemukset osoittavat, että todellakin tälle alalle sääntelyä tarvitaan. Täytyy ensinnäkin huomioida äh, siviili vastuukysymykset. Kuka on vastuussa, jos alus äh, putoaa maahan ja aiheuttaa vahinkoa? On oltava yhteys toisaalta aluksen omistajan tai sen lennättäjän välillä ja toisaalta vastuun välillä. Täytyy pystyä jäljittämään, kuka alusta lennättää tai kuka sen omistaa. Eli täytyy olla jonkinlainen omistajuusmerkki, jäljitettävissä oleva jälki koneessa. Ja sitä tarvittaisiin myös tämän mietinnön yhteydessä. Eurooppalainen lista on tarpeen Onneksi meillä on käsittelyssä jo ilmailupaketti ja siihenkin äh, miehittämättömät ilma-alukset äh, otetaan mukaan. Me haluamme toimia niin, että tämä ala todella pääsee lentoon. Oliver. Edustaja Skralek, puolitoista minuuttia, olkaa hyvä vihreistä. Poštovana eh, povrednice Bulc, eh, kolegice i kolege, Hyvä komission jäsen Bulls, puhemies, hyvät kollegat. Haluaisin kiittää esittelijä Fosteria erittäin hyvästä yhteistyöstä. Euroopan unionin tehtävänä on mahdollisimman nopeasti saada aikaan lainsäädäntöpuitteet, joita käytetään ainoastaan lennokkien siviilikäytössä. Tämän pitäisi olla murroskohta, jonka kautta voidaan taata investoinnit ja lennokkialan kehitys siviilialalla samalla kun pidetään huoli käytön turvallisuudesta. Näen tämän sektorin on merkittävä. Se stimuloi myös innovoivan tekniikan kehittelyä ja siitä tulee merkittävästi erityisesti vihreiden työpaikkojen luomispotentiaalia sekä suurissa yrityksissä että tuhansissa pk-yrityksissä. Hyvä koulutus on välttämätöntä tällä alalla. Siksi on edistettävä näiden toimijoiden koulutusta ja pätevöittämistä. Meidän on edistettävä alan edistystä mahdollisimman hyvissä puitteissa samalla kun pidetään huoliin turvallisuudesta ja yksityisyyden suojasta ei pidä unohtaa sitä, että meillä on vain rajalliset varat käytettävissämme ja meidän on suojeltava ympäristöä. Tämä on ihanteellinen ala, jolla alusta asti ryhdyttäisiin soveltamaan kiertotalouden periaatteita, esimerkiksi niin, että käytettäisiin sellaisia polttoaineita, jotka eivät vahingoita ilmanlaatua, eivätkä aiheuta eh, kasvihuonepäästöjä. Edustaja Lundgren, onko hyvä? Kiitos, puhemies. Droonit ovat lisääntyvää toimintaa, johon sisältyy paljon potentiaalia. Minun mielestäni pitäisi olla selkeät säännöt tälle markkinoille niin, että voidaan edelleenkin mahdollistaa lisää investointeja tähän teknologiaan. Ihmiset ovat usein epäileviä silloin, kun on kysymys uusista asioista. Ajatakaapa vaikka ö, lentoliikenteen kehittymistä. Lentokoneen alukkyräisiä kehittäjiä pidettiin aivan hulluina. Ja kuka olisi voinut kuvitella nyt enää, kukaan tänä voisi kuvitella niitä mahdollisuuksia, Maailma ilman näitä mahdollisuuksia, joissa voidaan lentää paikasta toiseen, että voidaan lentää ö, Yhdysvaltoihin ennen minun kotimaastani tähän matkaan meni parisen viikkoa. Joten tekniikkaa kehittyy, se etenee koko ajan ja monet ongelmat, joista puhutaan, ne tavallaan sitten jäävät sivuun, kun katsotaan, mitä käytännön mahdollisuuksia asiaan liittyy. Teollisuus voi siis todellakin kehittyä edelleen tästä, mutta sille on tärkeää, että olemassa selkeät pelisäännöt markkinoilla. Ei ole mitään yritystä, joka uskaltaa investoida paljon jotakin, johonkin uuteen ilman, että se tietää, mitkä ovat ne pelisäännöt, joita noudatetaan. Yksityisyyden suoja on hyvin herkkä kysymys ja se on hyvin tärkeää ja siksi lainsäädäntö osalta on tärkeää, että suojellaan yksityisyyttä, mutta kuitenkin näen, että tässä teknologiassa on paljon mahdollisuuksia meidän yhteiskunnallemme. Edustaja Arnoty, yksi minuutti, olkaa hyvä. Je salue, Madame Foster, votre... Edustaja Foster, onnittelen teitä tästä tekstistä. Se on erittäin myönteinen, eikä sillä millään tavalla säännellä sotilasalan lennokkeja. Tässä asiassa strategisesta syystä piti olla hyvin selväsanainen. sanainen tässä pk-yritykset saisivat riittävän joustavat puitteet niin, että voivat olla kilpailukykyisiä ulkomaista kilpailua vastaan, erityisesti Yhdysvalloista. Olisi hyvä käydä keskustelua eri osapuolien kanssa niin, että saadaan tasapainoinen lainsäädäntö aikaan, jolla samanaikaisesti voidaan suojella yksityisyyden suojaa ja taata ihmisten turvallisuus ja samalla edistää uutta teknologiaa. Lisäksi, niin kuin sanoin, valiokunnan töiden aikana on hyvin tärkeää, että jäsenvaltiot ja kansalliset eh, vastuviranomaiset eh, säilyttävät riittävästi liikkumavaraa niin, että voivat eh, sallia tai kieltää lennokien käytön arkaluontoisilla alueilla. Olen aivan yhtä mieltä kohdasta 44 mietinnössä, jossa pyydetään, että vahvistettaisiin tietoja vaihtoja kansallisten viranomaisten, Euroopan unionin ja siviiliviranomaisten ja pk-yritysten välillä, joten tulen äänestämään tämän puolesta. En nyt näe edustaja Golnishia paikalla. Voimme siirtyä suoraan Marinskun puheenvuoroon. Olkaa hyvä. Puolitoista minuuttia. C'est à vous, monsieur Marinescu. Olkaa hyvä, edustaja Marinescu. Vous ne voulez pas parler? Ettekö halua käyttää puheenvuoroa? Edustaja Marinescu. Kolnis ei ole paikalla. Olen pahoillani, en huomannut. Kiitos puhemies. Aiemmin olisimme voineet ajatella, että tämä on aivan tieteiskirjallisuutta, mutta nyt puhumme alasta, joka on tärkeä talouden kehittymisen kannalta. Tällä voi olla myönteisiä ja kielteisiä vaikutuksia yhteiskuntiin ja sen takia tarvitsemme sääntelyä. 20 vuotta sitten miehittämättömät ilma-alukset olivat hyvin harvinaisia ja kalliita. Sen, sitten siviili-ilmailun alalla on ollut varovaisia kokeiluita, mutta Nykyään nämä alukset ovat varsin yleisiä. Toki taloudellinen kehitys on myönteistä, mutta myös ongelmia voi syntyä joko turva, turvallisuuden tai yksityisyyden suojan näkökulmasta. Kohta puhumme todellakin massa ilmiöstä, joukkoilmiöstä. Sen takia sääntely tällä alalla on tarpeen. Mietintöstä keskustelemme, on oikein hyvä. Se käsittelee aiheen kaikkia ulottuvuuksia ja on hyvänä pohjana tulevalle sääntelylle. Komission täytyisi omaksua aivan omanlaatuisensa lähestymistapa tässä aiheessa. Me puhumme sellaisista ilmailualuksista, joissa täytyy huomioida sekä henkilöstön että aluksen erityispiirteet täytyy huomioida teknologian kehitys ja tehdä ero toisaalta siviili- ja sotilasalan välillä. Me emme saa viivytellä tällä alalla. Minut. Edustaja Tapadel, olkaa hyvä. Collegi, utilizarea sistemelor aeriene fără pilot este... Hyvät kollegat, etäohjattujen ilma-alusjärjestelmien käyttäminen on varmasti yksi askel eteenpäin tulevaisuuden ilmailualalla. Mm. Näinä vuosina tämä tekniikka on kehittänyt, kehittynyt paljon sotilaisia tarkoituksia varten, mutta potentiaalia on valtavasti siviilikäyttöä käy, varten. Liikenne, maatalous, pelastustoimet ovat esimerkkejä aloista, jotka voisivat hyötyä tällaisten helposti ohjattavien lennokkien käytöstä välttäen ihmisille kohdistuvia riskejä ja helpottaen pääsyä vaikeapääsyisiin paikkoihin. On tietenkin va- varmistettava turvallisuus, turvallisuus ja yksityissuoja ja niin edelleen. Tarvitsemme Euroopan laajuista strategiaa näitä etäohjattuja järjestelmiä varten, niin niin, että samalla noudatetaan ikaon sääntöjä. Olen vakuuttunut siitä, että laitteiden teknologia tulee lähitulevaisuudessa kehittymään. Meidän pitää kuitenkin vahvistaa vähimmäisvaatimukset ohjaajien koulutusta varten ja äh, tätä käyttöä varten muuten. Yksi minuutti, edustaja Van Bossart. Euh, Kiitos, puhemies. Minä tulen äänestämään kollegani Jackie Fosterin mietinnön puolesta. Hän on löytänyt hyvän tasapainon ja ottanut huomioon sen, että täytyy edistää teollisuutta, antaa sille uutta potkua ja samaan aikaan kuitenkin ottaa huomioon myös kansalaisten turvallisuuden tarve. Parlamentti säätelee usein liikaa, mutta yksityisyyden suoja on tärkeä asia ja tilanne kuitenkin on samaan aikaan se, että jos tämä otetaan liian vakavasti, se voi tukahduttaa teollisuuden kehityksen. Teollisuus tarvitsee houkuttimia, jolla se voi kehittyä edelleen. Ja Rova Foster on löytänyt hyvän tasapainon yksityisen suojan ja laitteiden turvallisuuden, ympäristön ja viime kädessä myöskin tämän alan kasvun mahdollisuuksien välillä. Nyt kun Euroopan komission täytyy antaa vastaus, jossa ryhdytään lainsäädäntöön. Edustaja Rike, olkaa hyvä. Merci, madame le président. Kiitoksia puhemies, hyvä komission sen hyvät kollegat. Lennoket ovat olleet paljon pitkään jo sotilaallisella puolella. Nyt ne ovat täällä maataloudessa, elokuvissa, turvallisuusalalla. Olen iloinen tästä mietinnöstä. Siinä on eritelty näiden lennokkien ominaispiirteitä ja pystytty erottamaan paljon ongelmia, joita lennokkien käyttöä aiheuttaa siviiliyhteiskunnalle. Kehityksen myötä meidän on saatava aikaan harmonisoitua lainsäädäntöä Euroopan unionin, joka toisi myös uusia mahdollisuuksia teollisuudelle. Haluaisin mainita erityisesti yksityisyyden suojan ja riskipohjaisen lähestymistavan meidän on varmistettava eurooppalainen johtajuus tässä asiassa. Euroopan lentoturvallisuusviraston pitää saada mm, välineiden puolustuksen teollisuuttamme muuta maailmalta. Tämä on kunnianhimoinen lähestymistapa, joka eh, edustaja Fosterin mielessä on, olemme tyytyväisiä siihen. Edustaja Simo, olkaa hyvä. Thank you, Mr. President. Kiitos, puhemies. Minä puhun mietintöä vastaan. Kohdassa 21 vedotaan selkeää harmoni, harmonisoitua eurooppalaista ja maailmanlaajuista säätelypuidetta. Näyttää siltä, että esittelijä haluaa EUlle lisää valtuuksia. Vetoatte komission, jotta tämä 150 kilon kynnysarvo poistettaisiin ja korvattaisiin se EUn sääntelypuitteilla. Näin kansalliset viranomaiset valvoisivat järjestelmää. Miten EU voi määritellä, mikä olisi kansallinen säätelyviranomainen. Sitten raportointimekanismi toimisi EU-tasolla. Haluaisin tietää, arvoisa edustaja, arvoisa edustaja Simo, eh, hidastakaa hieman. Puhutte aivan liian nopeasti. Puhutte aivan liian nopeasti, arvoisa edustaja. Voitteko hieman hiljentää tahtia? Olen pahoillani, puhemies. En tiedä nyt mistä jatkaisin. Niin kohdassa 48 vaaditaan säännöllistä raportointimekanismia eu tasolle, jossa näin toimittaisiin. Mikä olisi tämä taho, koska sehän on epäselvä käsite. Tiukat määräykset voisivat typistää kasvua tällä alalla. Kun ajatellaan ilma-aluksia, niin ne kärsivät kaikista puutteista, joita sääntelyyn sitten tulee. Aion äänestää tätä vastaan. Kiitos. seuraavaksi Revo Dallon Bonvoa, yksi minuutti. Kiitoksia puhemies. Minäkin haluaisin onnitella edustaja Fosteria esittelijänä tästä, tästä työstä, erittäin hyvästä työstä myös ja varjoesittelijöitä. Tämä, miten hyväksymisellä parlamentti asettelee jo Mm, palikoita paikalleen tulevaisuutta varten, lennokko, lennokkilaisuudelta varten. Tämä on merkittävä askel siviililmailussa ja teollisuuden alalla, jolla on paljon potentiaalia. Euroopan unioni ei voinut tehdä tätä todellisuutta ohittaa. Toivon, että komissio ottaa omakseen nämä suositukset. Turvallisuusnäkökohdat ovat erittäin tärkeitä ja niihin on kiinnitettävä erityistä huomiota, erityisesti kun ajatellaan valvontatoimia ja lennokkieniakkaiden seurantaa sekä arkaluontoisten alueiden päällä lentämistä. Myös tietojen suoja on seikka, joka komission olisi huomioitava. Tulevien lainsäädäntöpuitteiden kohdalla olisi huomioitava myös, myös virkistyskäytön ja kaupallisen käytön erot. Ne ovat luonteeltaan erilaisia. Lähetämme tämän mietinnön kautta tukiviestin ilmailualalla tämän sektorin kehittämiseksi ja poliittisen viestin komissiolle niin, että se valmistelisi asiaa koskevan lainsäädännön. Nopeastihan se menee. Nyt menettely ilman puhujalistaa. Seitsemän puheenvuoropyyntöä. Yksi minuutti ensimmäinen puhuja. Muito obrigada a utilização generalizada dos drones no campo da aviação civil tem originado lennokkien yleinen käyttö ilmailussa on tuonut, uusien, tuonut uusia yrityksiä kentälle, erityisesti pk-yrityksiä. Täällä puhumme alasta, jolla unionin on otettava johtajuus käskin ja sanottu, että meidän on hyväksyttävä suhteellista lainsäädäntöä. Emme voi estää tämän e-, nousevan teollisuuden alan kasvua, mutta meidän on suojeltava kansalaisten turvallisuutta ja yksityisen suojaa. Nämä ovat hyvin monimutkaisia asioita meille lainsäätäjille. Teknologisten yritysten on voitava innovoida tällä alalla ja tarjota palveluja ja luoda työpaikkoja. Kansallisella tasolla on olemassa lainsäädäntöpuutteita ja meidän on purettava olemassa olevia esteitä palvelujen tarjoamista varten. Tarvitsemme Euroopan laatu, laajuista lainsäädäntöä. Tästä... Edustaja Fransulika, yksi minuutti. Dear colleagues. Hyvät kollegat, komission jäsen. Nyt on todellakin aika saada yhdenmukainen oikeassa suhteessa oleva puite, miehittämättömien kauko-ohjattujen ilmailusjärjestelmien käytölle. On tärkeää asettaa selkeät suuntavivat sille, miten vuoden 2015 loppuun mennessä saadaan aikaan tällainen ilmaliikenteen paketti. On varmistettava riskiperusteinen lähestymistapa Riian julkilausuman mukaisesti, jossa varmistetaan turvallisuus ja kuitenkin taataan se, että suojellaan kansalaisia ja heidän perustavatusta oikeuttaan yksityisyyden ja tietojen suojaan. On tärkeää, että investoinnit tähän alaan saavat uusia kimokeita ja on saatava aikaan kestävää ja kestäviä innovatiivisia työpaikkoja. Tuen kompromisseja, joita mietinnössä on, joissa puutetaan 150 kilon kynnys, jota komissio on esittänyt tämä RPS-tekniikka on tärkeää. Edustaja Marias, olkaa hyvä. Τα μη επανδρομένα αεροσκάφη στην εποχή... Kiitos puhemies. Meidän aikoinamme ilmailusteknologia voi olla oikein hyödyllistä ympäristön suojelun, turvallisuuden, teollisuuden, eh, journalismin, kaupallisen kehityksen ja myös eh, vapaa-ajan kehityksen kannalta, mutta EU on ryhdyttävä välittömästi toimiin, jotta miehittämättömiä ilmailualuksia käytetään vain ihmisten hyväksi. Komission täytyy ryhtyä toimiin, jotta nämä miehittämättömät alukset tulisivat katsotuiksi myös kaksikäyttötuotteina. On oltava hyvin selkeät säännöt. Kyse on myös siitä, että yksityiselämää ja henkilötietoja suojellaan. Samanaikaisesti nämä järjestelmät joko tahattomasti tai tahallaan voivat olla hyökkäysten välineinä, joko omaisuutta tai henkilöä vastaan. Pyydän, että ryhdytään lainsäädäntötoimiin. Bilbao Barantika, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies, hyvä komission jäsen. Haluaisin onnitella edustaja Fosteria työstä, jota olemme tarvinneet, jotta saamaan aikaan sääntelyä. Sitä tarvitsevat valmistelevat ja valmisteli, valmistajat ja toimijat tällä alalla. Meidän on saatava siviilialan näiden alusten kautta maailman huipputasolla. Meidän on päästävä siihen, että eri osapuolella on vakaasta kehykset, jotta voidaan tehdä investointeja vakaassa investointiympäristössä. Meidän on tunnistettava asianmukaisesti myös nämä lennokit, niiden ominaisuudet ja niiden käyttäjät, ja sitä on koordinoitava miehitettyjen alusten kanssa. Ehdotettava toistetaan kaupallinen ja virkistyskäyttö ja kouluttava käyttö yrittäjät sekä vältettävää perusoikeuksien väärinkäyttöä. Tämä, nämä ovat asioita, joista on säänneltävä kiireellisesti. Kaikki teknologiat, jotka ovat kaksikäyttöisiä, voivat merkitä riskejä, mutta se on käännettävä nyt mahdollisuudeksi. Teollisuudella on valtavasti mahdollisuuksia ja paljon työ, työpaikkojen paikkojen luomismahdollisuuksia myös. Sulin. Kiitos, edustaja Sulin. Kiitos, puhemies. Kauko-ohjatut ilmailusjärjestelmät, joita käyttävät vastuulliset henkilöt, ovat erinomaisia välineitä, joilla voidaan korvata ihmisiä, jotka tekevät vaarallisia tehtäviä. Mutta jos vastuuttomat henkilöt käyttävät niitä, ne voivat olla uhka ihmisille, eläimille, samoin kuin äh, meidän kaikkien turvallisuudelle ja meidän yksityisyydellemme. Siksi tarvitaan hyviä säädöksiä tällä alueella. Pitää käyttää mahdollisimman korkeita standardeja myöskin tuotannossa. Tyysyys ovat keskeisiä kysymyksiä, niin kuin mietinnössä on esitetty. Äskettäinen autotodellisuuden skandaali on osoittanut sen, miten tärkeää on valvoa säädösten toimeenpanoa. Vetoamme komissioon ja jäsenvaltioihin, jotta valmistetaan rahoitus tälle toimeenpanolle on erittäin perusteltu ilmailusmarkkinat, miehittämättömien ilmailusten markkinat ovat nouseva markkina-alue, mutta tältä alalta puuttuu lainsäädäntöä siksi tarvitaan yhtenäinen eurooppalainen strategia turvallisuuden ja yksityisen suojelun hyväksi. Edustaja Andersson, olkaa hyvä. Madam President, good morning. Huomenta puhemies, komission ja sen kollegat. Keskustelu on tervetullut ja nyt kun näin kuulemismielessä mietintöä käsitellään, niin se on oikein hyvä Mielipidet UKIPista eivät ole tarpeellisia. Asiantuntijoiden suuren yleisön keskuudessa on konsensus siitä, että miehittämättömät ilma-alukset ovat taloudellisen kehityksen kannalta tärkeitä ja säätelypuitteita tarvitaan. Ne voivat olla hyödyksi esimerkiksi korjaustöissä, turvallisuustarkastuksissa, liikenne- ja rakennusalalla. Nämä tehtävät ovat hyvin riskialttiita henkilökunnalle. Tapahtumia on kuitenkin ollut entistä enemmän, joissa on ollut vaaratilanne lähellä. Sen takia onkin pettymys, että komissio on vastentahtoinen kunnolla säätelemään harrastekäyttöä. Henkilökohtaisesti katson, että vaikkakin ilma-alukset totta kai luovat korkeatasoisia työpaikkoja, niin en haluaisi, että ne korvaavat äh, palvelualan työpaikkoja. Ja lopuksi Jakovčić, olkaa hyvä. Euh, arvoisa puhemies. Hyvä komission jäsen, haluaisin äh, puhua tästä mietinnöstä. Lennokkimarkkinat tuovat valtavasti kasvumahdollisuuksia, erityisesti lennokeille, joiden kautta voidaan parantaa elintasoa ja sitä voidaan myös kaupallisessa käytössä hyödyntää eikä vain sotilaisessa käytössä. Haluaisin kiinnittää huomioon kahteen asiaan. On aivan selvää, että potentiaalia löytyy myös väärinkäytösten puolelta, erityisesti silloin, kun lennokkeista tulee osa joka päivästä elämäämme ja niitä lentelee tuolla päidemme yli ja ylle, yllä tuhansia tai miljoonia. Ensinnäkin lennokkeiden tunnistaminen, kenelle se kuuluu? väärinkäyttö on toki mahdollista. Sitten toinen asia, jota haluaisin erityisesti tässä korostaa, koskee lennokkien rajat ylittävää käyttöä. Lennokkehan voi hyvin lentää rajalle ja kuvata naapurin maan tilannetta. Tästä tulee turvallisuusongelmia. Komission jäsen Butch, olkaa hyvä. Madam President, honorable... Puhemies, mies, arvoisat parlamentin jäsenet, kiitoksia kovasti tästä hyvin hedelmällisestä keskustelusta. Todellakin miehittävien ilmailusten teollisuus on hyvin tärkeä EUlle, kasvua, tuoreita työpaikkoja ja myöskin innovaatioiden kehittämistä eri tasoilla. EU on edelleen johtava yhteiskunta liike-elämässä käytettyjen droonien osalta. Joten kaikki ponnistelumme menevät siihen suuntaan, että yhdenmukaistetaan EUn tasolla asioita yhteismarkkinoiden osalta, jotta saadaan laajempaa taloudellista toimintaa tällä alueella ja että siitä tulee kilpailukykyistä. Tästä tapahtuu nopeaa kehitystä. Olemme valmiita toimimaan nopeasti ja, ja yleiskattavasti. Olemme valmiita käymään toimiin EU-tasolla ja maailmanlaajuisesti. Olemme puhuneet täällä ilmailupaketista, jossa tullaan käsittelemään mietinnössä esillä olevia kysymyksiä, samoin myös net, niitä toimia, joita EASA ja JARUS toteuttavat. Teknologia ja teollisuuden innostuneisuus ovat myös hyvin tasapainoisia tässä prosessissa silloin, kun otetaan huomioon kansalaisten huolenaiheet, jotka liittyvät turvallisuuteen, meluun ja yksityisyyden kysymyksiin. Samoin kuin jos otetaan huomioon kysymykset, jotka koskevat mahdollisia tällaisten ilmailusten manipulointeja. Meidän täytyy kuitenkin toimia tavalla, joka on oikeassa suhteessa, niin että alan kehitys on mahdollista ja että sen kaikki potentiaali nousee esiin. Kiitos vielä kerran, Rova Fossa. Kiitos kaikille parlamentin jäsenille, jotka ovat olleet mukana tämän mietinnön valmistelussa ja odotan mielenkiinnolla yhteistyötä tässä asiassa. Madame Foster, Esittelijä Foster, lopuksi olkaa hyvä. Well, thank you very much, Kiitos kollegat näistä hyvin rakentavista ja hyödyllisistä kommenteista. Haluaisin vain selkeyttää muutaman seikan. Ensinnäkin yksityisyydestä. Niin kuin sanoimme, me teemme LIBE-valiokunnan kanssa läheistä yhteistyötä. Jäsenvaltioissa on korostettava sitä, että on jo vahvoja lakeja voimassa ja täytyy varmistaa se, että lain täytäntöönpano on haasteiden tasolla. Se on minusta lähtökohtana tässä. No sitten nämä pienet babydroonit, niin kuin kollega mainitsi. Emme me lähde näitä pienimpiä lasten käyttämiä aluksia säätelemään, vaan mietinnössä kyse on tästä keskivälin kategoriasta. Ne ovat hieman isompia aluksia ja jotka voisivat aiheuttaa vahinkoa. Siitä tässä on kyse. Kyse ei ole myöskään huippualuksesta, niistä, jotka jo katetaan ilmailulainsäädännöllä. Sen takia olemme tutkineet tällaista tapauskohtaista lähestymistapaa. Kun kyse on erilaisten laitosten suojelista, ydinvoimallista ja niin edelleen. Sen takia mainitsin tämän niin sanotun geofencing äh, lähestymistavan. Meillähän on teknologisia keinoja katsoa, miten asia lähestymme. Sitten hyvä kollega Ahmaty on aivan oikeassa. Kyse ei ole sotilaskäytöstä, hän on aivan oikeassa tässä. Kyse on siviilikäytöstä. Nämä ovat kuitenkin hyvin tärkeitä näkökohtia, jotka hän mainitsi. Ja lopuksi Toteaisin kollegalle edustaja Simorille. Hänellä ikävä kyllä ei ole ymmärrystä ilmailualasta. Hän ei ymmärrä sitä, että ilmailu sinällään on jo kansallisen Ison-Britannian, EUn ja globaalien sääntöjen alaisuudessa. Ja näin ollen miehittämättömät ilmailualukset eivät ole eh, tästä mitenkään erilaisia. Kenties selitän tämän hänelle kahden kesken. Haluaisimme todeta, että kovasti odotan jo sitä, mitä komissio asiasta esittää. Uskon, että voimme yhdessä saada oikein hyvän sääntelyn. Ja lopuksi haluan komissiolle todeta, että haluan varmistaa sen, että valmistajatkin loppukäyttäjät, kaikki tahot huomioidaan tässä keskustelussa ja otetaan mukaan, kun lainsäädäntöä laaditaan. Kiitos kaikille osallistujille ja toivottavasti kaikki voitte tukea mietintöä äänestyksessä kello 11.30 alkaen. Kiitos. Kiitos. Toden totta, tänään äänestämme tästä